Ladies and gentlemen, we do not... Hyvää iltapäivää. Valoja meillä ei ole, mutta mikrofonit meillä on ja tulkkauskin on saatavilla. Toivotaan, että tänne valoa kuitenkin jossain vaiheessa kansalle saadaan. En tiedä, mistä ongelmat johtuvat. Aluekehitysvaliokunnan kokous on nyt avattu tälle päivälle ja huomiselle. Aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Onko kommentteja? Sieltä kommentteja. A nome della mia collega Rosa D'Amato che kollega Nina Laton eh, puolesta. Hän ei valitettavasti nyt sitten päässytkään tähän kokoukseen, Toivoisimme, että esityslistan kohtaa viisi ei käsiteltäisi tänään, vaan ehkä vasta sen jälkeen, kun on monivuotinen rahoituskehys saatu käsiteltyä. Eli komission ehdotus vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisessa saattaa vaikuttaa näihin ja olisi syytä miettiä, milloin aihetta on parempi käsitellä, kun ei ole vielä, tai jos tästä ei onnistuta sopimaan, niin kollega on kuitenkin eh, valmis tarkastelemaan tätä komission ehdotusta normaalia menettelyä hyödyntäen. Kiitos. Thank you very much. I... Kiitos oikein paljon. Minun on tiedotettava valokehitysvaliokunnan jäsenille, että Damaton kirjeen vastaanotin. Hän ilmoitti vastustavansa esityslistan kohdan viisi lykkäämistä. Minä ajattelin tämän asian esitellä, tämän kirjeen, sitten kun oli esityslistan kohta viisi käsittelyssä. Mutta mikäli muut ryhmät eivät vastusta, voin päättää, että tämä lykätään, tämä esityslistan kohta viisi, ja tämä olisi sitten käsiteltävä koordinaattoreiden kokouksessa – niin päättäisimme, miten me tätä esityslistan kohtaa käsittelisimme vastaisuudessa. Meillä on koordinaattoreiden päätös, heidän tekemä mandaatti, ja ainoastaan koordinaattorit voivat tätä mandaattia muuttaa. Mutta nyt esityslistan kohta viisi on nyt poistettu esityslistaltamme ja se on siirretty myöhempään koordinaattorien kokoukseen. Sopiiko tämä teille? Tämä sopii. Kiitoksia oikein paljon. Tällä muutoksella esityslistan kohta 5 on poistettu. Voimmeko näillä muutoksilla hyväksyä esityslistan? Hyvä, kiitos oikein paljon. 27. päivä syyskuuta järjestetyn kokouksen kokouspöytäkirjat ovat verkossa. Ja ehdotan, että mikäli tämän kokouksen aikana mitään huomautettavaa ei ilmene, kokouspöytäkirjat hyväksytään puheenjohtajan ilmoituksille. En haaskaa aikaa. Toivottavasti ensi kerralla oli sitten ilmoitettavaa. kolmas päivä joulukuuta on tämä seuraava kokous. Mutta nyt ensimmäinen itse asia. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen. Ja valmistelija meillä tässä lausunnossa on Ivana Maletic ja varjoi valmistelijoitakin täällä näkyy. Maletic saa puheenvuoron asian esittelemistä varten. Ole hyvä. Kiitos. On ilo olla tämän tärkeän aiheen esittelijänä. Se on varsinkin tärkeä nuorille, koska näin nuorille luodaan vapaaehtoisuushankkeisiin osallistumismahdollisuuksia omassa maassaan tai ulkomailla ja näin hyödyntää ja olla apuna muille. Erityisesti tässä painotan sitä, että tällaiset solidarisuustoimet, jotka nuorille kohdennetaan, tulisi nimenomaan kohdentaa sellaisille nuorille, jotka eivät ole koulutuksen tai työelämän piirissä. Niiden tulisi olla korkealaatuisia ja nimenomaan sellaisia, että yhteiskunnan tarpeet huomioitaisiin ja että ne yhteisöä vahvistaisivat. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä esittämään nämä menettelyt täytäntöönpanoa ajatellen mahdollisimman yksinkertaisina. Ja haluan nimenomaan painottaa sitä, että on tärkeää, että näihin vapaaehtoishankkeisiin osallistuvat nuoret saavat eh, kustannuksistaan korvaukset, jotka siis tähän hankkeeseen jollain tavalla liittyvät, tulee paikallisiin eh, liikkumisiin, siirtymiin, asumiseen, taskurahan ja joihinkin muihin pienehköihin kuluihin liittyen myöskin. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että tahot, jotka haluavat osallistua, eh, saavat laatumerkin. Niin tätä on syytä jotenkin arvioida, ei välttämättä ihan sääntömääräisesti, ainakin joka toinen vuosi, jos ei nyt ihan vuotuisesti. Ja tässä yhteydessä sitten katsotaan, mitä on tehty. Tämän lisäksi näiden mahdollisuuksien ja näiden toimien tulosten levittäminen on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota ehkä vähän nykyistä paremmin. Ja näin mahdollistaa se, että myös alue- ja paikallistasolla ja kansallisella tasolla tullaan tietoisemmiksi näistä mahdollisuuksista ja tuloksista myöskin. Ja yksinkertaistus, jonka jo mainitsin, Tätä asiaa on vielä tarkasteltava ja varsinkin parannettava, kun ajatellaan tilannetta nykyisessä rahoituskehyksessä, kuinka saadaan aikaiseksi yksinkertaisemmat maksumahdollisuudet ja näin helpotetaan tilannetta myös vastaanottajien kannalta kannattaa myöskin tarkastella sisäisiä valvontastandardeja ja toisaalta sitten mitkä ovat hallinnointisäännöt, kun puhutaan unionin rahoituksesta ja rahastoista. Mutta tämän lisäksi on katsottava, että emme esitä lisätaakkaa eh, osallistujille tai niille järjestöille, jotka ovat mukana näissä hankkeissa. Kiitos. Thank you, Ms. Maletic. Now I'll give... Kiitos, Maletic. Seuraavaksi varjovalmistelijat. Howard ei ole täällä. Onko ketä hänen puolestaan? Ei. Klosowski ensimmäisenä, olkaa hyvä. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, jestem przekonany. Kiitokset puheenjohtaja. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan solidaarisuusjoukot tulevat luomaan uusia mahdollisuuksia nuorillemme työskennellä esimerkiksi vanhusten parissa tai muuten sosiaalialalla ja luoda myös uusia mahdollisuuksia. Näin he saavat itse hyvin paljon hyötyä, oppivat uutta ja tämä varmasti heidän ammatillisia valmiuksiaan vahvistaa sitten myös jatkoa ajatellen. Olen ihan samaa mieltä ohjelmasta tuleville vuosille. Meidän tulisi motivoida nuoriamme ja siksi mielestäni onkin hienoa, että me parannamme heidän mahdollisuuksiaan myös yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Ja tässä nyt sitten vapaaehtoistyö nousee keskiöön. Meidän tulisi tukea ihmisiä, jotka eivät ole ehkä niin kiinnostuneita tästä ohjelmasta. Ja toivoisinkin, että kun tätä lausuntoa vielä tässä hiomme, voisimme juuri viitata siihen. Siihen, että meidän tulisi keskittyä myös niihin, jotka mahdollisesti ähm, elävät ähm, epäedullisessa Äh, ympäristössä yhteiskunnallisesti tarkasteltuna. Kyllä meidän täytyisi ottaa tosiaan nuoret äh, entistä paremmin huomioon toiminnassamme. Näinhän äh, nuoret voivat parantaa omia mahdollisuuksiaan huomattavasti, kun ajatellaan vaikkapa sitten heidän siirtymänsä työmarkkinoille, mutta myös muita kykyjä, sosiaalisia kykyjä ja niin edelleen. Ja ohjelman tulisi olla avoin myös ja erityisesti keskittyä myös henkilöihin, jotka tulevat ehkä heikommasta taustasta. Siksi mielestäni Euroopan solidaarisuusjoukoissa tulisi tehdä ero vapaaehtoistyön välillä toisaalta ja toisaalta sitten palkallisen työn välillä. Eli tässä täytyisi puhua myös harjoittelijoista. Ei vapaaehtoistyötä voi pitää ikään kuin tällaisena siirtymänä työelämään. Kun puhutaan solidaarisesta toiminnasta, niin tulisi korostaa esimerkiksi vammaistyötä, vanhustyötä ja vahvistaa myös sukupolvien välistä solidaarisuutta. Mr. Austervicius. Kiitos. Seuraava vaadevalmistelija Austervicius, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan niin ikään kiittää Ivana Maleticia erinomaisesta Regi-valiokunnan lausunnosta Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta. Suurin osa näistä kompromisseista on Aldelin mukaisia tuennista valtaosa. Eräs kohta vain nousee esiin tässä lausunnossa – se, että tämä laatu merkintä on uusittava kahden vuoden välein. Viittaan tarkistuksen 18. Tässä komission ehdotuksessa sanotaan tasaisin väliajoin. Mielestäni tämä kahden vuoden väliaika ainoastaan. Niin näitä tar- asian tarkastamista varten ja itse järjestölle tämä luo melkoisen hallinnollisen taakan. Mikäli haluamme, että pienet ja alueelliset toimijat voivat myös osallistua, tämä laatumerkintä velvoitetta käytetään mahdollisimman vähän. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tämä kahden vuoden välein uusittava laatumerkintä on liian tiuhan tahtiin uusittava. Tässä on ongelmana se, että luodaan liian monimutkaiset ehdot ja tätä kautta menetetään hallinnollisen taakan pelon kautta tämä hyvä ja puolustettava kaiken puolin mainio idea. Haluan kiittää valmistelijaa erinomaisesta työstä ja odotan innolla keskustelua, että voimme löytää optimaalisen ratkaisun. Kiitos. Kiitos. Seuraava varivalmistelija vihreistä ei ole ketään. Sari Norfi seuraavaksi. Grazie, presidente, Kiitos, hyvät kollegat. Olen seurannut varsin läheltä asian käsittelyä, koska olen myöskin kulttuurivaliokunnan jäsen. Pidän erittäin tärkeänä solidarisuusjoukko-ohjelmaa ja sitä kannattaa tukea. Ja todella tällainen menettely tukee ja vahvistaa perusarvoja EU:ssa. Toisaalta toteaisin, että joihinkin seikkoihin suhtaudun kriittisesti ja tulen esittämään niihin tarkistuksia. Mahdollisuus voida rahoittaa näitä vapaaehtoishankkeita. Voitaisiin ajatella ehkä myös tietyn tyyppisiä työtehtävien rahoitustoimia. Tällöin pelkään, että tämä ajatus, solidaarisuusajatus siirtyy hieman toisenlaiseksi ja sillä voitaisiin myös taistella nuoriso työttömyyttä vastaan, koska se on todellinen ongelma ja suuri ongelma varsinkin Etelä-Euroopassa ja Välimeren alueella. Ja tarvitaan jonkinlaisia ohjelmia myös työllistä välttämisen kannalta katsottuna sopivia sellaisia. Toisaalta komission ehdotus mahdollistaa työsopimukset, jotka saattavat kestää vaikkapa vain kaksi kuukautta. Tällainen ei käy ja tulen tekemään tähänkin liittyen tarkistuksia. Tämän lisäksi niin kuin tässä on esitetty, että on mahdollista järjestää eh, tapahtumia, jotka eivät ole voittoa tavoittelevia, mutta on pidettävä huoli siitä, että nuoria ei käytetä hyväksi. Eli tähän on kiinnitettävä riittävää huomiota, että yritykset tai yhtiöt eivät e, käytä nuoria ikään kuin ilmaisena työvoimana, e, jotka todellakaan eivät muuta kuin käytä näitä vapaaehtoisia hyväksi saadakseen itse e, ilmaista voittoa Ja todellakin eh, jotkut eh, monikansalliset yhtiöt saattavat myös ajatella, että ne haluavat hyödyntää yhteisiä varoja vain omaa kilpeään puhdistaakseen. Se ei myöskään oikein passaa. Sitten tästä itse ohjelmasta, kun tarkastellaan kautta 1820, sehän on hyväksytty ja sitten budjetti jaettaisiin työllistävän osion ja vapaaehtoisuuteen perustuvan osion 10 prosenttia ja 90 prosenttia näiden suhta. Kuitenkaan solidarisuusjoukoissa ei ole esitetty tällaista tarkkaa budjetin kahtia jakoa. Toivottavasti tässä kyseessä on virhe eikä asia, jonka komissio on tieten tahtoen tähän mukaan ottanut. Sillä muutoin saattaa syntyä varsin paradoksaalinenkin tilanne, jos esimerkiksi eh, hoidetaan eh, työllisyysosionkin rahoitus solidaarisuusjoukoista, vaikkakaan näin ei tulisi olla. Tämän lisäksi on syytä pitää huoli siitä, että mahdollistetaan pääsy kaikille, eh, varsinkin ja erityisesti myös vammaisille nuorille. Ja samat osallistumisen mahdollisuudet tulee kaikille tarjota silloin, kun, silloinkin, jos nuoren tausta tai nuori tulee hieman hankalista sosiotaloudellisista oloista. Ja laatumerkin kumoamisenkin tulee voida olla mahdollista, jos jonkinlaisia väärinkäytöksiä tai hallinnollisia ongelmia myöhemmin havaitaan. On erittäin tärkeää, että e, kaikki tällaiset väärinkäytökset, mitä ne tahansa sitten ovatkin, tulevat huomioiduksi ja niihin reagoidaan. Kiitos. Kiitos nyt. Varivalmistajat ovat puhuneet Maletticille on jo SED-ryhmän toimesta kerrottu näkemyksistä. Onko muita jäseniä, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon tähän keskusteluun? Ei. Joten minä annan puheenvuoron Anas, Anastopolisille. Mä niinkö sinne päinkään? Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää. Komissio haluaa kiittää esittelijää tästä, valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Me arvostamme kovasti pyrkimyksiänne tehdä Euroopan solidaarisuusjoukoista entistä eh, inklusiivisempia, mukaanottavampia ja myös pyrkimyksiänne yksinkertaistaa sääntöjä. Täytyy sanoa, että solidaarisuusjoukkojen nyky eh, soveltamiseen kuuluu jo yksinkertaistettu rahoitus, könttäsummat ja niin edelleen. Eli yksinkertaistaminen on alkanut ja tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa varjoesittelijän kanssa, joka täällä käytti puheenvuoron. Olemme samaa mieltä siitä, että kyllä tämä laatumerkinnän uudelleenarviointi näin usein loisi turhaa työtä ja taakkaa kansallisille viranomaisille, jotka toki valvovat hyvin tiiviisti näitä järjestöjä kentällä jo nytkin. Mielellämme keskustelemme kanssanne tässä käsittelynne mittaan sitten vielä näistä asioista. Kiitos. Would you like to... Kiitos, Maletic. Voisitko vetää yhteen? Kiitos. Haluan kiittää vaarivalmistelijoita. Odotan innolla tarkistuksia varmastikin. Saamme hyviä kompromisseja aikaiseksi. Haluaisin korostaa, että on tärkeää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 The good thing is that Isabel is the president and the young president. Ah, yes. He votes against. Yeah. Uh, he becomes quite strict. se the Republicans, against giving Je crois que Maletti, je voulais dire qu'elle partait. C'est pour ça que.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 quarter to four, and we have lights, we have my... Vaarettia neljä. Meillä on sekä valot että mikrofonit kunnossa ja tulkitkin meidän toimintaa säästävät. Me päätimme juuri siihen, kun Maletic lausui viimeiset sanansa lausuntoluonnoksestaan komissio ja varjovalmistelijat olivat häntä tukeneet. Minun piti enää lisätä tarkistusten jättämisen takaraja kello 12 keskiviikko 28. marraskuuta. Kello 12.28. marraskuuta. Ja kohta viisi esityslistalla on poistettu. Sitä käsitellään koordinaattorien kokouksessa Joten seuraavaksi kohta kuusi komission delegoitu asetus eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun asetuksen 1082-2006 äh, soveltamisesta laadittavaa kertomusta varten määritellystä indikaattorien luettelosta. Olemme saaneet komission delegoidun asetuksen luonnoksen, jossa luetellaan indikaattorit. Meillä on kolmen kuukauden takaraja, jota voidaan pidentää kolmella kuukaudella, mikäli me haluamme vastustaa tätä komission ehdotusta. Tätä ei olla vastustettu. Mikäli vastustusta ei ilmene, komissio voi hyväksyä delegoidun asetuksen. Komissio saa ensin puheenvuoron ja sen jälkeen on mahdollista jäsenille kommentoida tai esittää kysymyksiä, mikäli tällaista tarvetta on. Von Breska, te olette asiasta vastaava, olkaa hyvä. And uh, good Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Kerron aiheesta lyhyesti, mutta tämä on melko lailla tekninen asia, niin astutaan ensin askel taaksepäin. Eli muistutan kaikkia siitä, mistä on kyse tässä välineessä. Sillä pyritään helpottamaan rajat ylistävää yhteistyötä ja tämä perustettiin kymmenisen vuotta sitten. Ja näin mahdollistaa se, että eri maiden kansalliset viranomaiset voivat perustaa tällaisia yhteisiä yhtymiä, jotka liittyvät tiettyihin palveluihin ja hankkeisiin. Näistä kaikkein tunnetuin, josta ehkä olette kuulleetkin, on rajat ylittävä sairaala, joka sijaitsee Espanjan Ranskan rajalla. Ja ajatuksena oli, että sen sijaan, että olisi kaksi erillistä sairaalaa, perustetaan yksi yhteinen sairaala jota sitten eh, tämän alueellisen yhteistyön yhtymän kautta hallinnoidaan. Komissio on sitten tehnyt ehdotuksen mm, rajat ylittäväksi mekanismiksi vuoden 2020 jälkeen. Siinä on kyse hieman eri asiasta. Se pyrkii siihen, että yhden jäsenmaan sääntöjä sovelletaan tietyssä hankkeessa, eh, yleisen taloudellisen hyödyn hankkeessa myös toisessa jäsenmaassa. Haluaisen yhteisön yhtymäasetus mahdollistaa sen, että komissio voi antaa delegoituja säädöksiä ja esittää indikaattoreita, ja arvioida kyseistä asetusta. Ja siitä on kyse juuri nyt tässä delegoidussa säädöksessä. En mene yksityiskohtiin, mitä tulee tähän delegoituun säädökseen. Toteaisin vain, että indikaattoreita on viisi eri ryhmää. Tehokkuus, eh, suhteellisuus, yksinkertaistaminen ja EU-lisäarvo. Ja sitten liitteestä löydätte luettelon indikaattoreista. No kysymys kuuluu, mihin näitä ylipäätään tarvitaan. Ja yksinkertaistaen voidaan vastata, että tältä pohjalta komissio voi laatia raportin, kun se arvioi sitä, miten asetusta on täytäntöön pantu. Sehän hyväksyttiin muutama viikko sitten ja lähetettiin myöskin parlamentille. Ja jos nyt hieman kertoisin löydöksistä, jotka näihin indikaattoreihin pohjautuvat, ensinnäkin mitä tulee tehokkuuteen ja suhteellisuuteen, voidaan katsoa, että lukumäärällisesti on äh, 48 nyt tapahtunut nousua 72, kun verrataan 2014 vuotta ja tätä päivää. Eli nämä yhteistyöyhtymät ovat aina vain merkittävämpiä, relevantimpia ja sitten kun tarkastellaan jäsenten määrää 600, jäsenmäärä on kolmessa vuodessa noussut 800. Ja tämän lisäksi, kun verrataan tätä muihin kansallisiin tai kansainvälisen lainmukaisiin rakenteihin, niin tällaisesta yhtymästä on hyötyä siksi, että kyseessä on oikeushenkilö ja näin päätökset voidaan tehdä nopeasti ja myöskin on mahdollisuus toimia eh, siinä maassa, mihin toiminta keskittyy. Eli yhteenvedonomaisesti voin todeta, että tällä tavalla toimien voidaan eh, lieventää näitä erottavia tekijöitä raja-alueilla. Ja tässä todellakin voidaan katsoa, että näistä yhtymistä saadaan lisäarvoa. Ja indikaattoreihin pohjautuvat raportit eh, ovat olleet todella myönteisiä. Ja komissio näin ollen katsoo, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen muuttaa kyseistä asetusta. Ja lopuksi vielä yksi seikka, se ei tietenkään tarkoita, tai tämä kaikki ei tarkoita sitä, että kaikki olisi erinomaisen hyvin. Ymmärrämme kyllä, että esimerkiksi kommunikaatiota on syytä parantaa, koska kyseessä on kuitenkin melko lailla uusi asia viranomaisen kannalta katsottuna. Ja koordinaatiota jäsenmaiden välisesti on syytä parantaa, jos halutaan täytäntöönpanna asetusta. Ja pitää huoli siitä, että asiat hoidetaan hyvin ja että menettelyt ovat mahdollisimman pitkälti standardoidut, jotta on mahdollisuus eh, käytännössä toimia mahdollisimman nopeasti mutta tämä jää hieman asetuksen ulkopuolelle, koska eh, näissä kysymyksissä sitten lähdetään liikkeelle kansallisista säännöistä ja menettelyistä, joita ei kyseinen asetus määrittele. Eli tässä mm, oma alustuksen, jos teillä on kysyttävää, niin mielellään vastaan. Regi-valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron seuraavaksi. Koordinaattorit, kenties ensin. Seller, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olinkin asetuksen aiempi esittelijä. siksi pidän oikein hyvänä, että että väline on nyt kasvattanut näin suosiotaan ja että näitä on nyt sitten jo 78 vaikkakin lähestymistapaa eri jäsenvaltioiden välillä on hyvinkin erilainen keskenään, mutta kyllä tämä on hyvin hyödyllinen väline alueelliselle rajat ylittävälle yhteistyölle, niin kuin nyt on ilmennyt. Ja jos nyt tehdään kattava mietintö, joka lisäksi vielä vahvistaa tämän välineen tunnettavuutta sekä suosiota eri alueilla, niin hyvä. Niin pahoittelen, että väline ei esimerkiksi ole Saksan ja Puolan ja Tsekin tasavallan ääraja alueella käytössä. Siellä mm, toivoisin välineen tulevan tunnetuksi ja näin suosituksi. Ja kun sitten ajatellaan tätä komission indikaattoriluetteloa, niin me tulemme varmasti siihen syventymään oikein kunnolla. Kiitos paljon. Thank you. Other Kiitos. Muut jäsenet, kommentteja? Ei. Minun on kysyttävä kysymys. Onko täällä jäseniä, jotka haluavat esittää vastalauseen ja näin ollen pyytää kolme kokoutta lisäaikaa? Ei. Kuinka ymmärtää tämä sinun ehdotus? Pyydät lisäaikaa. Ilmoittamme, että pyydämme lisäaikaa ja kolmen kuukauden kuluessa nopeammin. Joulukuussa Otamme aiheen käsittelyn esityslistallemme. Toivomme siinä vaiheessa, että asia saadaan loppuun käsiteltyä. Tämä on päätöksemme tästä delegoidusta säädöksestä. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Tässä Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaali Rahasto Plussa, kohesiorahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ja niin poispäin. Me käymme nyt keskustelun sen jälkeen, kun tarkistukset on jätetty. Niitä taisi olla hieman yli 2000. 27. lokakuuta oli. Takaraja ja tämä taitaa olla tämän valiokunnan tärkeimpiä lainsäädäntöesityksiä. Siksi niin monta tarkistusta lienee jätetty. Yhdeksän muuta valiokuntaa antaa myös mietintöön lausunnon, joten varmaan ehdotuksia lienee luvassa lisää. Nyt meillä on tänään tarkistusten käsittely. On mielenkiintoista kuulla esittelijöiden näkemyksiä, koska meidän on päätettävä äänestyksestä sitten. Joten Kreel saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Toinen esittelee ei ole paikalla. Luulin, että olisimme käynnistäneet keskustelun vähän myöhemmin vasta, mutta niin kuin totesitte, 2100 ja vielä rapiat päälle tarkistusta esitetty. No, lukeminen ja niihin tutustuminen on itseltänikin vielä kesken. Ja en ehkä tarkistuksi tässä nyt tänään niinkään puhuisin, mutta eh, kollega halusi kuitenkin jotain jo esittää. Ja kun nyt tässä jonkinlaista yleiskuvaa eh, luon näistä asioista, niin voin esittää pari huomiota. Ensinnäkin sen, että varsin monissa tarkistuksissa kyllä esitetään ja halutaan tähän yleisasetukseen varsin paljon eh, uutta hyvää ottaa mukaan. No sinällään ehkä ihan hyviä ja hyödyllisiä huomioita ja kommentteja ja mitäpä vielä positiivista voisi sanoa, mutta silti oma näkemykseni ja vaikutelmani on, että jos haluamme yksinkertaistuksen suuntaan mennä, kun kohesiopolitiikasta, hallinnoinnista ja ähm, laskentatoimista puhutaan, niin ei tähän voi ottaa ihan hirveästi vielä uutta mukaan. Tästä yksi esimerkki. Esimerkiksi, jos lähdetään määrittämään, määritelmän mukaisesti liikkeelle sanotaan, että tietyt horisontaaliset periaatteet on huomioitava ja e, tuessa tietyt seikat otettava lukuun. No sinällään ihan hyödyllinen kommentti, mutta jos tämä asia mainitaan, niin asia on myös konkreettisesti tarkastettava. Ja jos näin on, niin silloin e, tällöin hallinto viranomaisen tulee hoitaa tämä asia. Ja tämä lisää ja lisäisi byrokratiaa ja että sinällään siis otettaisiin mukaan myönteinen asia, mutta toisaalta hallintoviranomaiset ja muut kyseisen tulevat tahot saivaisivat vain lisätaakkaa ja nimenomaan joustavuus kärsisi. Jos kaikkialla todetaan, että esimerkiksi kaupungit tai vuoristoalue tai pk-yritykset tai mikä nyt milloinkin on se, jota halutaan tukea, niin sitten on voitava myöskin todistaa, että näin on. Sillä jos jotain vaatii, niin komission on tarkastettava jossain vaiheessa, ovatko nämä toiveet myös toteutuneet. Ja sehän tässä juuri ongelmana on ollut. Ja olemme toivoneet alueelle parempaa joustavuutta ja yksinkertaisempia toimia. Tämä olisi ristiriidassa. Oma henkilökohtainen reaktioni oli, että ensimmäisen artiklan osalta – jättäisin pois suurimman osan tarkistuksessa siksi, että katsoisin niiden lisäävän byrokratiaa liikaa. Ja kun tänään asiasta keskustellaan, niin toivottavasti saadaan kollegatkin ymmärtämään tämä asia. Eli että tämä ei johdu siitä, ettenkö poliittisesti olisi valmis näitä hyväksymään, vaan siksi, että pidän alueiden joustavuutta tärkeänä asiana ja mielestäni niiden tulee voida kumppanuussopimuksen myötä ja kumppanuusperiaatteiden myötä voida itse päättää, kun esimerkiksi strategioita, alueellisia strategioita kehitellään. Eli annetaan tässä alueelle mahdollisuus tehdä valintoja. Tietysti komissiota meitä tulee tiedottaa, mutta ettei tätä säännöstöä laajennettaisi entisestään. Eli tämä Tähän kiinnitin huomiota. Ja sitten toinen seikka, se on perustavaa laatua oleva asia. Meidän on päätettävä siitä, haluammeko siirtoja vai emmekö. Ilmeisesti huomenna huomenna kun tarkastellaan lausuntoa, jonka aiheena on EU:n investointi tulevaisuudessa varmasti e, tulemme näkemään, minkä tyyppiset enemmistösuhteet ovat vallalla tässä valiokunnassa ja minkä tyyppisen kompromissin suuntaan tässä kannattaa mennä. Eli kaiken kaikkiaan e, vaikuttaa siltä, että tänään ei selvää vastausta vielä kysymykseen voi antaa. 15 artikla. No, se tietysti kattaa ryhmästä riippuen ihan kaiken. On esitetty poistoja, on esitetty eh, lisäyksiä. Ja varsin hankala on tällaisten ehdotusten pohjalta kompromissia mennä esittämään. Eli on tunnusteltava hieman, oltava yhteydessä eri tahoihin. Tässä jos oikein muistan, 5. joulukuuta pidetään varjoesittelijöiden kokous ja mietitään sitten yhdessä, mihin suuntaan tässä olisi mahdollista voida mennä. Selvä on kuitenkin se, että emme varmaankaan toivo, että täysistuntoäänestys on eh, sellaisessa eh, vaiheessa ja sen tyyppisen esityksen pohjalta, jossa äänet menevät suunnilleen eh, puoliksi, vastaan puoliksi puolesta. Eli tärkeää on käydä näitä kysymyksiä tässä. Tietysti näin vaalikampanjan kynnyksellä tilanne on hankala ja voi olla vaikea lähteä mitään erikoista enää kotiin päin viemään. Vaikuttaa myös siltä, että jäsenmaatkin ovat jo alkaneet lobata, lobata jäseniimme päin, vaikka olisin olettanut, että tässä vaiheessa mentäisiin vasta silloin, kun siirrytään, kun siirrytään kolmikantaneuvotteluihin. Jos halutaan joustavat neuvottelut neuvostossa, niin silloin parlamentilta on mm, esitettävä oma kanta. Eli jonkinlaista neuvotteluvaraa tulee voida olla e, jotta voidaan sanoa esimerkiksi, että tietyissä asioissa ollaan valmiimpia tulemaan vastaan neuvostoa ja valmiimpia kompromissiin, mutta jos sitten neuvoston kanta otetaan jo omaksi parlamentin kannaksi jo tässä neuvotteluvaiheessa, niin tilanne hankaloituu trilogia ajatellen ja toivottavasti on mahdollista todellakin jonkin verran neuvotteluvaraa vielä jättää, vaikka ehkä takaraivossa on ajatus siitä, että kompromissikin kävisi, mutta se ei sitten eh, käy kaikkien kohtien osalta ja siksi juuri tarvitaan tätä neuvotteluvaraa. No, kaikkien tarkistusten osalta en ole ihan varma siitäkään, ovatko ne juridisesti tarkasteltuinakaan äm, ihan järkeviä ja yksiselitteisiä. Ja näitä kysymyksiä käymme nyt läpi yhdessä sihteeristön ja komission kanssa, eli mikä sinällään voisi olla mahdollista, mikä ei. Mutta tässä vaiheessa en suinkaan voi lähteä lähemmin kommentoimaan näitä yli 2000 tarkistusta. Tässä siis ainoastaan alustavat huomioni näihin esitettyihin tarkistuksiin. Selvää kuitenkin on se, että tarkistukset ovat sisällöllisesti niin monenkirjavia, että vaikuttaa ihan mahdottomalta ajatus siitä, että joulukuussa valiokunnassa voitaisiin äänestää. Meidän on varjoesittelyiden kanssa huolella neuvoteltava ja ryhmät varmasti myöskin tarvitsevat hieman aikaa, sillä tossa, tässä todellakin on niin paljon monenkirjavuutta ryhmästä riippuen. Varmaan kannattaa varata vähän enemmän aikaa kuin että saadaan aikaan jonkinlainen tilkkutäkki, joka vain hankaloittaa ja heikentää omaa rooliamme neuvotteluvaiheessa. Eli nähtäväksi jää, miten tästä nyt eteenpäin, mutta nämä kuitenkin ovat eh, alustavat näkemykseni ja yleisvaikutelmani näiden esitettyjen tarkistusten pohjalta. Toinen josta ei valitettavasti ole paikalla. Kenties sen ilmestyy myöhemmin. Nyt varjoesittelijät saavat mahdollisuuden ilmaista kantansa. Kreelin puheenvuoron jälkeen. Tamasicia ei näy. No, minäpä sitten aloitan. Minä olen varjoesittelijä Alde ryhmän puolesta ja lausun nyt kommenttini. Minun on sanottava, että kyllä tuen täysillä tarvetta saada riittävästi aikaa käsitellä kaikki tarkistukset. Ja tässä ei pidä hätiköidä äänestää. Joulukuussa meidän on käytettävä tarvittava aika, jotta pystymme hedelmällisesti käsittelemään tarkistuksia yhteisesittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeä mietintö. Me voisimme valmistella tarkistukset ryppäisiin siten, että ne koskevat aina tiettyjä artikloja tai joka artikloja. Ensimmäinen tarkistusrypäs oli sellainen, että muutkin saattavat sitä ehdottaa. Tämä piti sisällään tarkistuksia siten, että on tiiviimmät yhteydet ja että tämä tukee paremmin maaseuturahastoa. Ja tämä ei sattunut olemaan koontiasetuksessa – komission ehdottamassa soveltamisalassa siis. Ja minä ehdotan, että näihin ehdotuksiin varmasti löytyy kompromissi varjoesittelyiden ja muiden tarkistuksia ehdottaneiden kollegojen välille. Muut tarkistukset, joita olen nähnyt, koskevat ilmastonmuutostavoitetta – 30 prosenttia EU-budjettikuluista tulisi pyrkiä vaikuttamaan ilmastonmuutos tavoitteisiin 25 prosentin asemesta. Ja tämä on myös lähtökohta varjoesittelijöille, että tämä kompromissi kulkisi tähän suuntaan. Muut tarkistukset eivät varmastikaan johda niin yksinkertaisiin ja helpoihin kompromisseihin. Tässä halutaan vahvistaa yhteyttä talouden ohjaukseen ja tämän eurooppalaisen ohjausjakson. Tässä on erilaisia, eri suuntaisia ehdotuksia eri ryhmistä, eri jäseniltä. Ja luulenpa, että näistä on keskusteltava ja on pyrittävä saman tasapainoinen ratkaisu. Tässä on asia, josta on Krellin kanssa samaa mieltä. Tästä ei pidä äänestää täysistunnossa ainakaan tästä tietystä aiheesta siten, että parlamentti jakautuu. Meidän on löydettävä sellainen regikanta, joka saattaa olla hyväksyttävissä täysistunnossa. Toinen asia koskee tukea ja suurempaa tukien joustavuutta ja synergiaa eri rahastojen ja välineiden välillä ja koskien näitä siirtoja ja e KRstä. muun muassa verkkojen Eurooppaan ja Invest EUhun. Jälleen kerran tämä on sellainen aihe, että tämä jakaa regi-valiokunnan jäsenet ja täysistunnossa kävisi varmasti samoin, joten tässä on eräs niistä ensimmäisistä asioista, joita meidän on käsiteltävä. Minä täällä nimittäin olen yksi niistä varjoesittelijöistä, jotka kasvoivat siirtojen kasvattamista. InvestEU ja rahoitusvälineiden kohdalla, niin me tulemme näkemään, mikä on aluekehitysvaliokunnan enemmistön kanta, ja tämä sitten vaikuttaa kompromisseihin tässä tämän koontiasetuksen suhteen. Jotkut tarkistukset liittyvät tähän esirahoitukseen ja näille Interreg korvamerkinnöille. Tässä varmasti pystymme helposti löytämään kompromissin. Ja vielä lopuksi ehdotin, että varattaisiin varoja rajat ylittävään ylikansalliseen yhteistyöhön siten, että tämä määriteltäisiin nykyisellä metodologialla, painoarvolla ja raja-alueiden väestöön pohjalta, ottaen myös huomioon kokonaisväestön kyseisessä jäsenvaltiossa. Tämä on myös sellainen tarkistus, joka saattaa mennä helposti läpi. Tämä komission ehdotus on erittäin vaikea tällä 25 kilometrin maininnalla. Lyhyestä virsi kaunis. Minä tuen täysin ajatusta, että meidän on saatava riittävästi aika käsitellä aihetta. Ja tuen myös esittelijän ehdotusta, että meidän olisi regissä löydettävä tähän ratkaisu, yhteinen kanta. Siinä minun puheenvuoroni. Seuraavaksi kollega saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja yhteisesittelijöitä tehdystä työstä olemme havainneet, että jo tuossa ensimmäisessä luonnoksessa olette näitä rekivaliokunnan kantoja hyvin ottaneet huomioon. Ryhmäni varjoesittelijänä haluaisin nostaa esiin, että tuo kumppanuusperiaate mielestämme vaatii vahvistusta ja mm, niin no, puheenjohtaja jo viittasikin tuohon ilmastonsuojeluun. Me vihreinä tietenkin haluamme tätä ulottuvuutta vahvistaa, mutta kyllä mielestämme ylipäätään keskustelu menee jo ihan oikeaan suuntaan. Ja horisontaaliset periaatteet mielestämme tulisi jälleen ottaa käyttöön tasa-arvon alalla, kestävän kehityksen alalla ja perusoikeuksien alalla. Tunnen hyvin vasta-argumentin sen, että nämä, nämä periaatteet nousisivat muutenkin esiin. Toki, toki, kyllä näin varmasti onkin, mutta erityisesti perusoikeuksien alalla, kun käydään kesk- tärkeä keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta vaikkapa, niin mielestämme se tulisi entistä selkeämmin ankkuroida tähän ehdotukseen sen varmistamiseksi, että näitä perusperiaatteita kunnioitettaisiin Nämä kolme per, perusperiaatetta mielestämme tulisi ottaa käyttöön horisontaalisina CPR. No, ryhmäni kannatte esimerkiksi siirtomahdollisuus muihin välineisiin ja makrotalouden ehdollisuus ovat aiheita, joista olemme keskustelleet monissa muissa yhteyksissä ja on tunnettua, että vihreät torjuvat nämä kaksi asiaa ponnekkaasti. Pari seikkaa ehkä nostaisin esiin, koska pyytäisin komissiota vastaamaan. Nimittäin ensinnäkin tämä yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon erityisesti tämän komission tausta-asiakirjan puitteissa, jonka saimme 19. lokakuuta, jossa ehdotetaan uutta menettelyä EU-tuen ja eurooppalaisen ohjausjakson välille. Me olemme hiukan huolissamme, suorastaan hyvinkin huolissamme tuosta komission tausta-asiakirjasta, koska nyt vaikuttaisi siltä, että talous- ja rahoituspääosasto päättäisi jäsenvaltioiden investointitarpeesta ja kohesiotarpeesta. Meidän mielestämme tässä ei saa nyt käydä niin, että alue- ja paikallistaso jäävät täysin huomiotta ja että kohesiopolitiikka jotenkin joutuu eurooppalaisen ohjausjakson alaisuuteen kerta kaikkiaan. Me toivoisimme nyt komissiolta hiukan lisää selvitystä siitä, että miten tätä menettelyä on tarkoitus käytännössä soveltaa. Yhteistyö sujuu aivan varmasti oikein hyvin ja kovasti arvostan viittaustanne siihen, että Euroopan parlamentin roolia on vahvistettava ja jäsenvaltiot tietenkin paikoitellen öö, ovat nostaneet jo tiettyjä toivomuksia esiin myös jäseniä painostaen, mutta eivätköhän nuo jäsenvaltiot huolehdi kyllä hyvin öö, omasta tontistaan neuvostossa. Kaiken kaikkiaan toivon, että öö, saamme käytyä laadukkaat neuvottelut, ja tähän menee tietenkin aina oma aikansa, mutta nyt aikaa ei ole laskelmieni mukaan 14. helmikuuta olisi viimeinen tilaisuus Regi-valiokunnan toimittaa äänestys, jotta tämä saadaan vielä ajoissa täysistuntokäsittelyyn. Ei aikaa nyt suinkaan ole paljon, joten toivomme nopeat, syväluotaavat neuvottelut ja mahdollisimman tiivistä aikataulua. Kiitoksia. Miss Demato? Kiitos paljon Demato seuraavaksi. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, vaikka täällä ei ole kovinkaan paljon väkeä paikalla, on tärkeää kuitenkin ryhtyä jo alustavaa keskustelua näistä monista tarkistuksista käymään. Ensinnäkin, kun katsotaan muiden ryhmien esittämiä tarkistuksia, niin Voin yhtyä siihen, että synergiaa tulee pyrkiä lisäämään maaseudun kehittämisrahastojen ja muiden rakennerahastojen välisesti. Usein olemme kritisoineet sitä, että komissio ei olisi esittänyt näille eh, investointirahastoille yhteyttä näihin rahastoihin. Ja kun tarkastellaan nykytilannetta, niin ongelmana on se, että eh, saattaa olla, että eh, rahaston tavoitteet unohtuvat. Mitä tulee sitten näihin siirtymiin, kun ajatellaan lähestymistapaa, joka on tähän valittu, eli että huomioidaan artikla 10, joka mahdollistaa siirtymät yleensä myöskin, kun puhutaan rakennerahastoista, vaikuttaa siltä, että kollegoilla on erilaisia näkemyksiä. 5-2 tai jopa 3 prosenttiin ehdotetaan kynnyksen laskemista ja sitten keskipitkän aikavälin tilannetarkastusta. Viiden tähten liike katsoo, että tämä pätee kaikkiin siirtoihin, eh, myös artiklan 22 mukaisiin silloin on huomioitava aina mielestämme alueellisuuden periaate. Kun ajatellaan tiettyjä alueita tai alueen luokkia, vaikka niitä hallinnoidaankin jonkin toisen välinen kautta, edelleenkin niiden tulee olla lähtökohtaisesti sieltä, jossa siis sijaintipaikka on. Emme voi hyväksyä, emmekä teknisesti ymmärrä mitään muun tyyppistä siirtoa esimerkiksi kun tarkastellaan sosiaalirahastoa. No ehkä tässä sitten sanotaan huomioiden vastaanottoa valtion edut. tällöin hän siirrettäisiin siis menettelyt Euroopan tasolta kansalliselle tasolle, eikä tämä ole hyvä ehdotus Espanjan, Italian tyyppisille maille, eikä myöskään Saksan tyyppisen maahan, koska kannattaa ymmärtää, minkä tyyppiset rahastorakenteet kussakin maassa on. Artikla 15. Me edelleenkin epäilemme sitä, miten tässä on huomioitu ohjausjakso. Tässähän artikla 15 mainitaan, mutta se vastaisi artikla 23 nykyisessä ohjelmakaudessa. Eli tämä ei muuttaisi paljoakaan, kun ajatellaan makroehdollisuutta tai sitä, että on mahdollista keskeyttää, vaikka alun perin kyse olisikin ollut maksuista operatiivisten ohjelmien osalta silloin, jos maakohtaisia erityissuosituksia ei ole noudatettu luonnoksessa on pyritty tässä ainoastaan huomioidaan sitoumukset ja 49 eh, esittää esimerkiksi, että komission tulisi tiedottaa parlamenttia. Sinällään hyvä ehdotus, mutta ei meidän mielestämme riittävä. Tämän lisäksi eh, se, jota ehdotamme, eh, ehdotamme siis poistoartiklaksi 15 Guen vihreiden ja ST-ryhmän edustajat ovat tehneet samansuuntaisia tarkistusehdotuksia. Niinpä vetoan kaikkiin, varsinkin mitä tulee, äh, tai muistutan vuoden 2017 Westfalänestyksen täysistunnossa. Tuolloinhan tilanne oli sellainen, että jouduimme Guen vihreiden ja SD-ryhmäläisten kanssa äh, makroehdollistumisen liittyen liittyvän tarkistuksen siksi, että regivaliokunnalla ei ollut riittävää rohkeutta asian itse esiin nostamiseksi uudessa asetuksessa tulisi esittää myös toinen ehdollistainen, se joka liittyy 91 artiklaan. Tällainen ehdollisuus oli mukana 2000, 2007, 2008, 2013 kausilla, mutta ei nykykaudella parlamentin Poltin osasto on toteuttanut tutkimuksen ja siinä todetaan, että näitä menettelyjä ei ole kuitenkaan eh, onnistuttu tervehdyttämään. Ja oma eh, tarkistusehdotukseni tähtää juuri siihen, että huomioitaisiin tällaiset eh, ehdot, sillä jotkut niistä suoraan sanoen rankaisevat kansalaisia. Kiitos. Thank you. These were the... Kiitos varjoesittelyiden kommentit on nyt esitetty ja seuraavaksi Robbe saa puheenvuoron. E, labai ačiū gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad tai labai svarbus dokumentas. Uskon, että tässä todellakin on kyse varsin tärkeästä esityksestä. Sinällään voidaan pitää hyvänäkin sitä, että tarkistuksia on näinkin paljon. Se on osoitus siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet haluavat edistää asiaa. Ja tietysti toivottavaa olisi, jos asia kehittyisi meidän toivomaamme suuntaan, mutta näin suuri tarkistusten määrä on osoitus myös siitä mielestäni, että tässä komission ehdotuksessa on varsin paljon teoreettisia seikkoja. Me taas toivoisimme, että ehdotus toimisi hyvin myös käytännössä. Eli ei riitä, että käytetään sanoja yksinkertaistus ja ponnistukset eh, eh, alueiden välisten erojen umpeen kuromiseksi olisi tärkeää, että myöskin käytännön tasolla tapahtuisi jotain. Ja tähän liittyen minulla olisi muutama ajatus mielessäni kansalliset tahot ja myöskin aluetahot olisi tärkeää, että ne olisivat kiinnostuneet rahastojen hallinnoinnista silloin, kun puhutaan omalle alueelle suunnattuista varoista, sillä muutoin on hankala olettaa, että aikaan saadaan mitään suurempia muutoksia. Puolueet eh, ja vallassa olevat eh, hallitukset, ne aina vaalien jälkeen muuttuvat ja kullakin on omat toimintaehdotuksensa. Ja jos haluamme, että asetus toimii käytännössä, niin olisi katsottava, minkä tyyppisiin tavoitteisiin halutaan päästä. 2016 jälkeen varsin paljon hallinnollisia muutoksia on tehty monessakin jäsenmaassa. Ja nämä kaksi alueet niiden tulisi kattaa kaikki jäsenmaat. Nyt kuitenkin tilanne on sellainen, että komissio on hyväksynyt sellaiset suunnitelmat, että esimerkiksi vuoden 2016 alueet jäävät pois vuonna 2027. Eikä näihin alueisiin millään lailla tässä asiakirjassa ole viitattu. Eli komission olisi syytä ymmärtää, että kaikki muutokset, joita on tämän vuoden alkuun asti tapahtunut, tulisi jollain tavalla huomioida tässä esityksessä. Esimerkiksi Liettua on alueellisesti jaettu kahteen pääalueeseen ja ne toisistaan sitten eroavat. Ja jos ei anneta mahdollisuutta sille, että vähemmän kehittynyt alue E, voi kehittää talouttaan ja sille tarjotaan kasvun mahdollisuuksia. Tilanne on varsin hankala ja nämä erot saattavat tulevaisuudessa vain kasvaa. Eli sinällään tavoitteet näyttävät ihan hyviltä, mutta jos nyt sitten e, katsotaan, mitä todellisuudessa tapahtuu, tilanne on hieman toinen. Ja tulen esittämään myös suullisia tarkistuksia toteaisin vielä sen verran, että välttämättä kaikkea ei ole oikein ymmärretty. Jos esimerkiksi ajatellaan aluetta, joka vastaa keskiarvoa ja sitten taas toisaalta alue, eh, jonka tilanne on huomattavasti alemmalla tasolla, niin tällöin tällaiselta alueelta vaadittaisiin huomattavaa rahoitusponnistelua. eli yhteisrahoitussäännöt, niitä on myöskin tarkasteltava ja tulisi katsottava, mitkä ovat ne kriteerit, joita sovelletaan. Jos alueesta lähdetään liikkeelle, niin silloinhan aluepohjaisesti tulisi toimia. Mutta jos lähtökohtana on valtion keskiarvo, niin silloin eh, olisi toimittava nimenomaan valtiopohjaisesti ja jos yhteisrahoitusasteet ovat liian korkeat, niin kaikki alueet eivät välttämättä voi yhteisrahoitusmahdollisuutta hyödyntää. Ja kun nykyiset rahoitusohjelmat umpeutuvat, meidän on katsottava, miten nämä alueelliset ja valtionväliset erot voidaan paremmin huomioida. varat, varat tulisi jakaa siten, että pyritään nimenomaan kuromaan umpeen näitä alueellisia ja valtioiden välisiä eroja. Ihmisten ei tarvitsisi muuttaa toisaalle etsimään työpaikkoja, jos saataisiin alueet taloudellisesti paremmin samalle lähtöviivalle. Nykyisellään ongelmana on se, että näitä taloudellisten seikkojen välisiä eroja on todella paljon. Maaseudun kehitysrahasto, kohesiorahasto, on erittäin tärkeää, että näissä säännöt mietitään huolella, sillä nykyisellään eh, rahoituspuolta hoidetaan varsin eh, monenlaisten sääntöjen pohjalta. Eli tarvittaisiin yhtenäinen puitteisto, yhdenne, yhdistetty puitteisto ja säännöt, jotka pätisivät sitten eri rahastoihin. Tästä voi mainita vielä toisenkin esimerkin. Esimerkiksi alueelliset kehityshankkeet, jotka on käynnistetty paikallisesti. Tällaiset aloitteet ovat mahdollisia, niin toteamme. Mutta meidän mielestämme kyseinen muotoilu on liian pehmeä Varsin paljon riippuu eh, alueellisista yhteisöistä, mutta kannattaa muistaa, että myös valtiotason eh, halukkuus on tässä erittäin tärkeää, ollaanko valtiotasolla valmiit tukemaan tämän tyyppisiä alueellisia aloitteita. Eli tässä ehkä tiukempi sanamuoto voisi olla parempi. Eli näitä aloitteita eh, tulee kehittää ja ehkä tietty prosenttiosuus tulisi suunnata tämän tyyppisille hankkeille. sillä tällä tavalla voidaan pitää huoli siitä, että kaikki voivat näitä mahdollisuuksia hyödyntää myös sellaiset alueet, jotka eivät ole kaikkein kehittyneimpiä. Jos aluetason hallinto hoidetaan hyvin, niin paremmin kehittyneet alueet ilman muuta sitten omalta osaltaan vaikuttavat myös siihen, että valtion keskiarvo nousee myöskin. Kiitos. Kiitos seuraavaksi. Julo, olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluan kiittää yhteisesittelijöiden ponnisteluja omasta vuorostani. Heillä on suunnaton määrä työtä pienessä lyhyessä ajassa. Lykkä pyttyyn. Minä en nyt referoi omia tarkistuksiani, vaan minä nostan esiin nämä kolme prioriteettia, jotka pyrin tarkistuksillani tuomaan esiin. Ensimmäinen prioriteetti esitin tarkistuksia, jotta saataisiin hallintoviranomaisten ja edunsaajien elämä yksinkertaistettua. Nämä ovat melko teknisiä, mutta tässä on suoranainen vaikutus edunsaajien ja hallintoviranomaisten elämään. Minä olen sitä mieltä, että tässä ei pitäisi suhteetonta taakkaa antaa edunsaajille kärsittäväksi. Lisäksi esitin useita tarkistuksia liittyen tähän tuen arkkitehtuuriin. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtymäkauden, siirtymävaiheen alueita tukea, kuten komissio on ehdottanut. Tämä ilmenee seitsemännessä kohesioraportissa. Tässä on tuettu vahvaa tukea. mielestäni tämä ehdotettu osuus on erittäin järkeenkäypä. Minä kiinnitän yhteisesittelyiden huomion siihen, että näitä alueita varten yhteisrahoitukseen pitäisi olla 70 prosenttia. Alueiden komitea ja monet kollegat ovat tätä asiaa toivoneet. Kolmas asia, olen hieman skeptinen tästä komission ehdotuksesta liittyen tähän laskentakaavaan, liittyen alueellisen yhteistyöhön. Näin useita simulaatioita tähän liittyen, ja tämä ei perustu mihinkään alueelliseen todellisuuteen tämä komission ehdotus ja luulenpa, että tällä olisi sangen negatiivinen vaikutus, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa asutaan harvasti. Sitten vielä viimeinen asia on tärkeää, että välitämme vahvan viestin, ja minä haluaisin välittää vahvan viestin muutamasta asiasta, ja muun muassa sosiaalisesta Euroopasta. Se on mielestäni tärkeä asia. On tärkeää, että sosiaalisten oikeuksien pilari saa riittävän asianmukaisen seurannan. On tärkeää, että kilpaillaan esimerkiksi epäterveitä kaupankäytäntöjä, kilpailukäytäntöjä vastaan. Ja no, kuinka sitten olla puhumatta Brexitistä. Kaikki tutkimukset, jotka me kaikki olemme voineet lukea, olivat EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet, mitkä hyvänsä, niin sillä tulee olemaan suorat vaikutukset meidän alueisiin. Jotkut alueet ovat uusia EUn ulkorajoja ja tällä on su- suorat vaikutukset. Ja lisäksi on joitain alueita, joilla on kaupallisia suhteita yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nämä kokevat vaikutuksia, oli kyseessä Puola, Espanja, Alankomaat tai Ranska. Tiedän muun muassa, että monet kollegat, joiden kanssa olen työskennellyt, kiinnittävät tähän tiivisti huomiota. Lomberen kanssa muun muassa olen keskustellut aiheesta, ja EUn roolin tulisi olla sellainen, että me emme jää odottelemaan. Meidän pitäisi lähettää suojeleva positiivinen viesti Nimittäin Euroopalla on mahdollisuus ennakoida sen sijaan, että se odottaa liian pitkään. Ja useinhan Euroopassa syytetään siitä, että odotetaan liian pitkään. Joten kollegojen kanssa ehdotimme, että luodaan sellainen rahasto, joka on omistettu alueiden, jotka kärsivät Brexitistä avustamiselle. Tässä nämä prioriteetit, jotka minä halusin tarkistusteni kautta nostaa esille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos seuraavaksi Van Miltenburg. Kiitos. En lisää kovinkaan montaa seikkaa tähän keskusteluun. Laatu. Laatuun pohjautuva lähestymistapa on tärkeä ja on varmasti hyvä ajan kanssa tarkastella tätä asiaa ja huolella käydä läpi kaikki tarkistukset, koska niillä on ilman muuta vaikutusta, kun ajatellaan myöskin jatkoneuvotteluja. Eli kannattaa uhrata asian käsittelyyn aikaa nyt ja sitten toivottavasti ensimmäisessä käsittelyssä saada asia hoidettua. Sitten siirrosta yksi asia. Tietysti on mahdollista että on poliittisia näkemyseroja siitä, sovitaanko, ollaanko valmiit hyväksymään vapaaehtoinen luonne, kun puhutaan näistä siirroista. Toisaalta näkemyseroja poliittisesti voi liittyä myös siihen, miten, eh, mikä on eh, tämä eh, Euroopan välinen tilanne. Mutta onkohan järkevää nyt tarjota tällainen siirron mahdollisuus? Vahvistaisiko se kantamme trilogivaiheessa vai voitaisiinko ajatella, että se olisi lisäargumentti varsinkin niille maille, jotka eivät mielellään haluaisi, että lisätään mm, esimerkiksi Eh, eh, kohesiopolitiikkaa huomattavasti. Ja ne sitten sanoisivat, että no joka tapauksessa eh, parlamentti ei ole valmis siirtämään varoja tähän Euroopan välineeseen. Ja monet tietävät, että se on nimenomaan hyvä ja tuonut paljonkin hyötyä lisäarvoa. Eli yksi argumentti voisi olla sitten tällä tavalla vaikuttaa kohesiopolitiikkaan. Ja kysymys kuuluu, miten integroida nämä seikat kompromissiin koska vaarana tämä on mielestäni muuten siinä vaiheessa, kun sitten siirrytään kolmikantaan. Kiitos, seuraavaksi Bostinaru. Kiitos, puheenjohtaja. Minä jälleen pyydän teitä pohtimaan, että voitaisiinko tuo pahin mahdollinen skenaario välttäili se, että kaikki päätökset siirrettäisiin seuraavan parlamentin tehtäväksi. Se olisi kyllä se pahin mahdollinen skenaario. Miksi? No, tänään Bukarestissa puhemies Tajani pyysi Romania tulevana puheenjohtajavaltiona tekemään kaikkensa, jotta monimuotoisesta rahoituskehyksestä saataisiin aikaan sopimus äh, huippukokouksessa. No hienoa, se on se poliittinen sopimus, mutta jos kaikki pääasetukset äh, sisältöinen siirretään seuraavan parlamentin käsiteltäväksi, niin aikaisin mahdollinen päätöshetki on 2021 äh, loppu kuusi kuukautta ei riitä keskustelujen käynnistämiseksi meillekään, niin mitenkään seuraava parlamentti nopeuttaisi prosessia. Mehän tiedämme, että parlamentti tulee dramaattisestikin muuttumaan, uudistumaan ja se tulee olemaan varsin sirpaloitunut kokoonpanoltaan ja tulee olemaan erilaisia mielipiteitä. Eli nyt emme saa vaarantaa kohesiopolitiikkaa. Jos voisimme nyt sopia siitä, että vain englanninkielinen versio tai englannin ja ranskankielinen versio riittäisivät, mutta että voisimme alkaa sopia tämän, niin sitten kyllä ihmiset joutuvat maksumiehiksi ja poliittisesti tämäkin olisi kyllä hyvin vaarallinen ase antaa euroskeptikkojen käsiin näin vaalien alla. Toiseksi on tärkeää, mitä ehdollisuuksiin tulee, muistaa seuraava asia. Tällä monet ovat toistaneet, että meidän tulee vastustaa makrotalouden ehdollisuutta. Ajatellaan Espanjan ja Portugalin tapauksia Eh, jotka on voitu eh, välttää, joten kuten miksi parlamentti tekisi näin uudelleen, koska ihmiset ja alueet tästä kärsivät, eivätkä hallitukset, joten eh, kannatan kyllä tätä. Ja sitten oikeusvaltio kysymys keskusteltua niin monien kollegojen kanssa mielestäni on tärkeää tehdä hyvin suunniteltu ehdotus enkä mene nyt yksityiskohtiin, mutta mikä tahansa rajatonna valtakomissiolle tulee torjua. Se täytyy estää ja tämä on hyvin dramaattinen tilanne, siksi vetoan kollegaa Van Miltenburgin ja kaikkiin kollegoihin tietäen, että yhteisön Äh, kannan äh, asetus sitten viime kädessä tulee tehdä tavalla, äh, jolla ei sanktioida tai vaaranneta alueiden tilannetta. Mukavahan sitä on nähdä maailma ruusunpunaisten lasien läpi, mutta palatkaamme Macronin ja Merkelin viime viikkoiseen tapaamiseen. He sanoivat, että 2021 saadaan sopimus euroalueen budjetista. Olemmeko me niin naiveja, että kuvittelemme, että euroalueen budjettineuvottelut eivät millään lailla vaikuttaisi mihinkään numeroihin, mitä monivuotiseen rahoituskehykseen tulee. Jos jätämme kaikki nämä kysymykset avoimeksi, jos tämä parlamentti, jolla on kuitenkin ihmisten valtuutus ja legitimiteetti toimia, ei toimi, niin sitten kyllä mennään ihan tuntemattomalle maaperälle ja kyllä tämä on hyvin, hyvin vaarallista Eurooppa-hankkeelle, koska kohesio on solidaarisuutta eikä haluta kahden nopeuden Eurooppaa. Ja se, että meillä olisi euroalueen budjetti ja euroalueen budjetti, niin olisi kyllä hyvin suuri ongelma. Pohjoisio-politiikasta älkää avatko Pandoran lipasta niille, jotka haluavat seuraavissa vaaleissa vahingoittaa Euroopan unionia. Let me just answer to your Sallika minun vastata tähän ensimmäiseen kommenttiin, ja minä haluaisin sanoa, että kun puhutaan siitä, että on riittävästi aikaa käsitellä, niin minä en tarkoita, että tässä pitäisi lykätä äänestystä yli tammikuun. Ja minä haluan kiittää esittelijöitä heidän työstä tähän asti. Tämä on ollut dramaattista työtä, Mutta kaikki varjoesittelijät ajattelevat, että kyllä tästä äänestetään tammikuussa. Me emme ole lykkäämässä. Ja koordinaattoreiden kokouksessa puhutaan siitä muun muassa, että kuinka viimeistelemme tämän äänestyksen ensin regissä ja sitten täysistunnossa. Siinä vastaukseni tähän alus, alun kommenttinne. Ja me haluamme kyllä, että tämä käsitellään – hyvässä aikataulussa ennen vaaleja. Ja nyt eräs sitä, Tomasic saa saada puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pahoittelut, että, pahoittelut, että tulin myöhässä, mutta olin PES-valiokunnan kokouksessa. Kannattaa huomioida varsinkin ne muutokset, jotka ovat tärkeitä keskisen ja itäisen Euroopan osalta. Nämähän paljon Kaikkiin ovat riippuvaisia kohesiorahastovaroista ja jos näitä leikataan, niin eh, aiheutetaan taloudelle negatiivisia vaikutuksia. Ja siksi meidän on toimittava tehokkaasti, jotta vältytään näiltä negatiivisilta vaikutuksilta. Ensinnäkin kansallinen <clears throat> yhteisrahoitusaste ja sen nostaminen vähemmän kehittyneet alueet halutaan saada samalle tai lähemmäs hyvin kehittyneitä alueita. Se on yksi perusperiaatteista kohesiopolitiikassa. Jos yhteisrahoitusaste 15 nostetaan 30 prosenttiin, on yksi suurista huolistamme, sillä tämä saattaa aiheuttaa huomattavia esteitä ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanossa ja tuo lisätaakkaa hallintoviranomaisille ja myöskin eh, edunsaajille Tämän lisäksi, jos ennakkorahoitusastetta lisätään ja kaiken kaikkiaan näitä on vähennetty, niin pelkäämme, että tämä edelleenkin hidastaa hyvää ja kitkatonta täytäntöönpanoa. Riittävät resurssit tarvitaan, jos kohesiopolitiikan pohjautua investointia halutaan pukea. Ja N plus kaksi sääntöä meidän on vaikea hyväksyä. Emme usko, että se nopeuttaisi täytäntöönpanoa eikä myöskään parantaisi resurssien käyttöastetta. Toisaalta kyllä ymmärrämme, että MFFS 21 27 vuosille on paljon hyvääkin e, ja sellaista, joka mahdollistaisi tehokkaamman hallinnoinnin ja paremman e, investointien hyödyntämisen. Ja sitten lopuksi eh, yhteinen rahoituskehys tarjoaa mahdollisuuden sille, että voidaan osoittaa, kuinka käytännössä alueita on saatu lähemmäksi toisiaan. Rakennerahastot on eh, saatava sille tasolle, että mahdollistetaan kaikkien EU-kansalaisten taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ensisijaisuus. Tulevat Euroopan parlamenttivaalit eh, ovat tulossa ja MFFn tulee olla sellainen, että se palvelee tarkoitusta ne kansalaisia ja mahdollistaa kasvun. Tällä kaikella ei ole pelkkiä poliittisia, vaan myöskin käytännön vaikutuksia, koska monet hyötyvät rakennerahastoista ja joutuvat sitten rahoituksellisen aukkoon. Eli parlamentin on pidettävä huoli siitä, että mitään hidastumista asian käsittelyyn ei tapahdu siinä vaiheessa, kun siirrytään kolmikantaneuvotteluihin. Kiitos seuraavaksi Polchak. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vakuutelustanne sitä, että mitään viivästystä ei päästetä tapahtumaan. Ja se, mitä tässä Postinaru sanoi, mielestäni on kyllä ihan oikein. Todella toivon, että tämä parlamentti parlamentti, jolla on äh, toimivaltuutus äh, hoitaa tämän asian, että tämä ei siirry tulevaisuuteen. Toivon, että asia saadaan äh, äänestäjien edun nimissä vielä tällä lainsäädäntökaudella saatettua valmiiksi. Kyllä tässä on koko joukko haasteita, paitsi Brexit ja kohesiopolitiikka palkkaan liittyvä paine. Viime viikkoina, viime kuukausina meillä on ollut kyllä monta eri taistelurintamaa, ilmastopolitiikka, sosiaalipolitiikka ja ajattelen tässä, että ehkäpä meillä voi toki olla erilaisia mielipiteitä, mutta että silti saisimme tämän asian hoidettua maaliin. No, täällä joku kollegoista totesi, että tähän liittyy nyt nämä rahastojen käyttöön liittyy kovasti hallinnollista taakkaa ja meidän täytyy varmistaa se, että tätä taakkaa kevennämme. Monet edunsaajat pitävät erittäin hankalana rahastoihin turvautumista. Ne pitävät lähes mahdottomana kaikkien ehtojen täyttämistä hakuprosessin mittaan. Ja nyt todella on näitä teknisiä ehdotuksia tai tarkistuksia, joita itsekin olen joku sen tehnyt, pohditaan, niin kyllä meidän täytyy ennen kaikkea edunsaajien elämää helpottaa ja voimme tehdä kyllä hallinnollisen takan keventämiseksi vielä hyvin paljon. Pitkä tie toki vielä kuljettavanamme ja vetoaisin sen puolesta, että tekisimme kaiken vallassamme olevan saattaaksemme tämän työn valmiiksi mitä pikimmin ja keventääksemme näin hallinnollista taakkaa. Kiitos. Thank you. These were the comments. Now I'll ask the European Commission. Kiitos kommenteista. Komissiosta puheenvuoronsa Breska. Anteeksi, Krell Saatte puheenvuoron koska tahansa. Lähestymistapa-asian on varmasti asia, josta olemme pitkälti yhtä mieltä, että hyvä tulos saadaan mahdollisimman nopeasti aikaan. Eli en mene näihin yksityiskohtiin. Mutta Müller kuitenkin esitti yhden kysymyksen eh, ja siihen reagoisin. Molemmat esittelijät ehdottivat valiokunnalle mietintöluonnoksessa, että emme toivoisi näitä siirtoja. Tästä sovimme siksi, että tämä on maksimikanta, kun, ajatellaan, tai kun ajateltaisiin neuvotteluja, koska jäsenmaat ja komissio tätä toivoivat. Ja aluksi saimme vaikutelman, että enemmistö voi yhtyä tähän kantaan, Invest EU-asian käsittelyn yhteydessä huomenna sitten nähdään, eh, miten nämä eh, määräsuhteet asettuvat ja kompromisseja sitten tarvittaessa voidaan valmistella. Jos olette tutustunut näihin tarkistuksiin, niin eh, todellakin esittelijä on näitä seikkoja huomioinut. Joskus neuvottelutaktiset seikat eivät välttämättä ainakaan näin vaalien alla aina ole asia, joka noin vain on ähm, helppo hoitaa tai mahdollista. Mutta yhden asian ainakin haluaisin sanoa hän selvin sanoin. Nimittäin minulla on periaatteellinen ongelma liittyen näihin siirtoihin. Minulla ihan henkilökohtaisesti, koska itse katsoisin, että jo tällä tavalla puututaan kohesiopolitiikkaan. Silloin olisi yhtä lailla voitu sanoa, että äh, Invest EU on hyvä ohjelma, otetaan kohesiopolitiikalta rahat pois. Tätä ei uskaltanut komissio itsekään äänen sanoa, mutta nyt sitten asiat hoidetaan vähän niin kuin takakautta. Voin mainita esimerkkejä sellaisista tapauksista, joiden osalta olen ihan satavarmaa siitä, että jäsenmaat vaan odottavat, että voivat eh, luopua näin vapaaehtoisista, vapaaehtoisesti, jos EU e ei eh, huomioi näitä eh, valtion tukitoimia, mutta kohesiorahasto kyllä, niin kohesiorahasto, joka on monimutkainen näiden kumppannussuhteidensa ja hakemusmenettelyjensä osalta, kumppannussopimusten vuoksi ja niin edelleen, niin totta kai silloin on helpompi kääntyä investeun puoleen ja hoitaa asia yksinkertaisempaa tietä. Eli tämä on todellinen vaara, jonka tässä näen. Eli ensin mietitään modernia kohesiopolitiikkaa, joka ei enää saisi olla sellainen kuin se oli 30 vuotta sitten, mutta sitten samanaikaisesti se, miten alueet todella saataisiin mukaan. Tässä syntyy eh, ristiriitaa. Eli huomenna viimeistään sitten eh, asia saa hieman paremman selon, kunhan näemme, miten on äänestetty. Ja sitten mietin tätä omaa henkilökohtaista kantaani vielä asiaan. Ja uskon, että esittelijät yhdessä kyllä tulevat laatimaan kompromisseja. Eh, ja ne toivottavasti sitten hahmottavat niitä kantoja, joita täällä on. No, kannattaa muistaa, että eh, tilanne ei parlamentissa enää ole sellainen kuin se oli seitsemän vuotta sitten, jolloin yhdessä eh, kiisteltiin näistä ehdollistamisasioista ja silti hävisimme. Eli on katsottava, mitä voidaan saavuttaa, mihin suuntaan on mahdollista mennä ja uskon, että saamme aikaan kyllä ihan hyvät kompromissiehdotukset, joiden taakse sitten varmasti on mahdollista enemmistö saada. Kiitos. Yes, I plan... Kiitos. Ajattelen, että Von Breskan jälkeen te ja Novakov saatte puheenvuoron, mikäli on sanottavaa. Van Reska, olkaa hyvä. Kiitos, minä voin puhua hyvin lyhyesti, jotta yhteisesittelijät voivat vielä puhua. Nimittäin esittelin meidän ehdotuksen, tiedätte kantamme, kerron jo viimeksi, missä näemme ongelmia joidenkin näiden tarkistusten suhteen, joten haluan rajoittaa kommenttini neljän asian. Ensinnäkin haluan Kreilia tukea vahvasti tässä yksinkertaistamispyynnössään. Te tiedätte, että kohesiopolitiikan suurin kritiikki monilta edusanolta saajilta tulee tämä sama, että tämä on liian hallinnollisesti hankala, tämä on liian monimutkainen. Ja te muistanette, että me olemme esittäneet 80 yksinkertaistamista toimenpidettä. Ja sekä jäsenvaltiot, hallintoviranomaiset että neuvosto ovat ylistäneet tätä. He ovat sanoneet, että ensimmäistä kertaa komissio menee oikean suuntaan, vähemmän tarkistuksia, vähemmän valvontaa, enemmän joustavuutta niille ihmisille, jotka joudutaan ruohonjuuritasolla panemaan tämän politiikan täytäntöön. Ja jos ajatellaan näitä tarkistuksia, 2100 tarkistusta, ja tämä pelkkä luku osoittaa, että monet näistä yksinkertaistamistoimista poistuisivat tarkistuksista johtuen. Meidän olisi valvottava tätä, meidän olisi raportoitava tästä. Joten minä tuen Krelia tässä hänen vetomuksessaan, että olkaa kohtuullisia – Käsittelkää niitä aiheita, jotka ovat tärkeitä parlamentille ja rajoittakaa mahdollisimman pitkälle tarkistuksia siihen, mitä olisi hyvä saada mukaan, mutta älkää hankaloittako elämää niiden ihmisten kannalta, jotka panevat tätä politiikkaa täytäntöön tulevaisuudessa. Siinä ensimmäinen kommentti. Seuraava. Jotkut sivusivat tätä aihetta yhteys eurooppalaisen ohjausjakson ja rahastojen välillä. Tämä ei ole mikään täysin uusi asia, mutta tässä mennään hieman pidemmälle kuin pelkästään status quo. Monia tarkistuksia on esitetty, että tässä olisi vähemmän synergiaa rahastojen ja ohjausjakson välillä. Ja me olemme toisaalta sitä mieltä, että tässä tarvittaisiin nimenomaan enemmän, enemmän synergioita. Viimeksi minä yritin selittää teille. Eurooppalaista ohjausjaksoa ollaan nyt muokkaamassa. Me katsomme investointeja, investointikuiluja, ja tässä nimenomaan meidän rahastolla on tärkeä rooli. Ja mielestämme olisi vääränlainen viesti, kun kertaisin, että on tällaisia keskeisiä talouden ohjauksen mekanismeja ja siitä täysin irrallinen kohesio rahasto. Me olemme sitä mieltä, että tämän politiikan kannalta olisi merkittävä strateginen virhe vähentää synergioita. Me olemme osa tätä prosessia ja varmastikin aluekehityksen pääosasto eikä ECFin pääosasto ole tässä vetovastuussa. Mutta onhan se järkevä, että meidän investoinnit nähdään suurempana osana julkisia investointeja, kun puhutaan myös kansallisista julkisista investoinneista, ja siksi me haluamme saattaa nämä kaksi asiaa lähemmäksi toisiaan. Sitten seuraava asia. Tästä ei ole puhuttu niinkään paljon tänään, mutta tämä on erityisen tärkeä meille. Ja tämä liittyy ensimmäiseen asiaan, jota sivusin, tämä, nimittäin tämä puolivälin arviointi. Me olemme nyt antaneet suunnattomasti joustavuutta ehdotuksessamme. Hallintoviranomaiset voivat näitä rahoitusprioriteetteja muuttaa ilman edes hakematta komission hyväksyntää. Joten tässä on enemmän joustavuutta ja varmasti ruohonjuuritasolla saadaan vahvempi omistautuneisuus. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että jossain vaiheessa voisi olla syytä tehdä pieni katsaus ja katsoa vaikkapa puolessa välissä 70 tai vuoden täytäntöönpanon kautta, että missä oikein mennään, jotta sitä onkin. Olemme sitä mieltä, että tästä syystä puolivälin arviointi on erityisen tärkeä, ja me vastustaisimme kaikkia tarkistuksia, jotka tämän kyseenalaistavat. Kyllä, vakaus, jatkuvuus on erittäin suuri voimavara kohesiopolitiikalle. Nimittäin tässä on erittäin pitkä ajanjakso kyseessä ja tässä saadaan työrauha. Ja nyt minä muistuttaisin muuttoliikekriisistä, sillä me emme voineet ohjelmoida euroakaan toisin, koska kaikki oli jo suunniteltu ja löyty lukkoon, ja me emme voi tätä hyväksyä kerta kaikkiaan. Joten tämän asian suhteen minä haluaisin olla varsin selvä. Jonkinasteinen joustavuus puolivälin arvioinnin suhteen – on mahdollinen, mutta me tulemme tässä asiassa kyllä vahvasti tätä omaa ehdotustamme puoltamaan. Kolmas asia. Mitä kaikkea koontiasetus kattaa? Tässä on nähty tarkistuksia, jotka poistaisivat Home-pääosaston rahastot, maahanmuuttorahaston muun muassa koontiasetuksesta – en nyt halua puhua budjettimekaniikasta tai näistä säännöistä, mutta mikäli tulee muuttoliikekriisi, niin maanmuuttajien vastaanottaminen, integraatio, integroiminen tulevat kyseeseen. Öö, sosiaalirahasto ja muut rahastot astuvat tässä peliin. Ja siksi haluaisimme, että nämä rahastot pysyisivät saman sateenvarjon alla kaikki. Viimeisin, mutta ei vähäisin asia. Haluaisin kiittää toista yhteisesittelijöistä, mikäli ymmärsin kommentin oikein, niin tämä InvestEU ehdotus on otettu takaisin mukaan. Sitä ei ole poistettu, kuten tässä aiemmassa versiossa. mutta tämä olisi mahdollista ainoastaan puolivälin arvioinnin jälkeen. Ja näissä kohdin me olemme sitä mieltä, tässä kohdin me olemme sitä mieltä, että tämä on melko myöhäistä. Miksi me antaisi jäsenvaltioille mahdollisuutta, että tämä nimenomaan on noista mahdollisuus, ei velvoite, että olisi mahdollista käyttää tätä investiu vaihtoehtoa jo aiemmassa vaiheessa. En kommentoi monia muita asioita, rahoitukseen liittyviä asioita. Mutta yksi pieni asia muistin virkistämiseksi tilastojen suhteen on oltava varovainen. Nimittäin merkittäviä muutoksia on liittyen näihin viitearvovuosiin. Ja kyse on siitä, mitä tietoja on nyt tarjolla, ja me emme voi muuttaa – arvioiden, että tämä saatetaan hyväksyä vasta myöhemmin, ja sen jälkeen tässä viitattaisiin vaihtoehtoisiin laskenta kaavoihin koskien EU-rahoitusta jäsenvaltioille. Mutta yhteisrahoituksesta, esirahoituksesta ja muista rahoituksasioista minä en nyt puhu, koska se ylittää laajasti toimivaltuuteni täällä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Siinä komission puheenvuoro. Novakov nyt. Ja jälleen kerran välistä hän on poistunut. Haluaisiko Kreel vielä lausua jotain? Yksi pieni lisäys, yksi piir, virke vaan tuohon siirtoon Invest eu Ei tästä vielä ole päätetty, mutta minust, minulle syntyi sellainen vaikutelma, että että olisi joku tuleva kompromissi tulossa, että ei mitään tai, tai sitten joku siirto. Olemme valmiit tästä käymään keskustelua kanssanne, mutta siis mitään päätöstä ei vielä ole tehty. Ja niin kuin voitte nähdä tarkistuksistamme, Andrei Novakovin ja minun tarkistuksistani, haluamme käyttää mahdollisuuksia tarjotaksemme jäsenvaltioille käyttää varoja investointeihin. Ja näin ollen molemmat ehdottamme, että jäsenvaltiot saisivat tämän mahdollisuuden viimeisinä vuosina. Mutta tähän palataan sitten, kun keskustellaan kompromisseista. Toden, toivottavasti jo tiedämme sitten huomenna lisää ja olemme viisaampia. No. Kiitos paljon Novakov. Ei halua puheenvuoroa ei tällä estradilla. Kylläpä minä kaipasin sinua kerrassaan ja olisin halunnut sinun avaavan sanaisen arkkusi tästä, mutta Kreel nyt vei sanat suustasi. No, sanopa nyt jotain. No, puheenjohtaja, minä nyt sitten päästä tätä tilaisuutta käsistä, niin kuin puheenjohtaja niin minua kannusti käyttämään puheenvuoroa. Pahoittelen, että tulin myöhässä, mutta tiedätte, että täällä parlamentissa on paljon nyt käynnissä samanaikaisesti monia kokouksia. Minä nyt tätä valittele. Mm, viimeisten puolen vuoden aikana olen tosiaan tämän CPR-asetuksen kanssa herännyt ja jälleen mennyt nukkumaan ja todellakin pelkästään tarkistusten läpikäymiseen meni kymmenisen päivää. Minulla on tässä nyt kompromissiajatuksia jo ja luonnollisesti keskustelen niistä ihan ensiksi yhteisesittelijä Kreelin kanssa ja luonnollisesti arvon varjoesittelijöiden kanssa. Tässä kyllä postinaurun kanssa olen samaa mieltä siitä, että on vaarallista nyt päästää mieliin tällainen äh, lykkäys- tai viivytysmieliala. Meidän täytyy äänestää tammikuussa. Äh, muuten välitämme ihan väärän poliittisen viestin sitä, että me olisi valmiita ja kukaan ei sitten kiinnittäisi huomiota huoliimme Brexitistä ja talousarviosta ja niin edelleen. Meidän on nyt äh, tarjottava tuloksia. Kyllä aikaa on. Tässähän äh, puoli vuotta on jo keskustelua käytykin. Puoli vuotta on siis äh, jo siitä, kun meidät nimitettiin yhteisesittelijöiksi äh, siirroista. Tiedän, että se on tämän keskustelun kuuma peruna, eikä mitään helppoa ratkaisua ole. Olen varma siitä, että kaikki te tuette ajatustani niin siitä, että meidän täytyy kyllä vetää rajaa johonkin. Verkkojen Eurooppa esimerkiksi, oikein hyvä ohjelma. Joku sanoi, että Verkkojen Eurooppa-ohjelma on huono ohjelma, mutta ei suinkaan. Ajatelkaa yrit, nuorten yrittäjien Erasmusta. Tulisiko se sotkea kohesiopolitiikkaan? No ei tietenkään. Sitä varten täytyy olla oma budjettikohtansa. Emme halua sitä tärkeänä pitämämme aihetta sekoittaa muihin. No tietenkin äh, päässäni äh, käyn sisäistä keskustelua siitä, että kuka saa parhaan palan kohesiopolitiikasta, kuka ja nyt sitten todella tuohon äh, verkkojen Eurooppaan siirrettävää 10 miljardia. Jotkuthan pyysivät 20 miljardia. <laughs> Vieläkin enempää. Voitteko kuvitella, jos me tuolle tielle lähdemme, niin sitten rahaston kokonaissumma on pienempi kuin useimpien muiden ohjelmien, joita meillä on. Tällaistako Eurooppaa me haluamme ja sitäkö puolustamme? Ihmiset tämän salin ulkopuolella tarkastelevat toimiamme siltä pohjalta, että mitä me saamme todella aikaan. Eli tämä CPR ja tuleva monivuotinen rahoituskehys tulevat osoittamaan, että kuinka paljon me uskomme Eurooppaan. Ja tämä kilpailu meidän ja jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä ei kyllä ole miksikään hyödyksi kenellekään muulle kuin populisteille. Kiitos. Uh, thank you for all... Kiitos. Kiitos kaikista päivän keskusteluista. Haluatko, tästä rea- haluatko reagoida tästä tarkistuksesta? Political debate. Poliittistahan tämä keskustelu on. Mistä aluepolitiikassa on kyse? Sitäkö, että saadaan kohesiopoliittisesta nimisestä laatikosta rahaa vai tuloksista, kun on kyse? Ja perustettiinko kohesiopolitiikka siksi, että infrastruktuuria saataisiin pysteen? Jos siis asioita voidaan yhdistää, jos saamme rahaa kohesiorahastosta ja siirrämme ne Connecting Europe-välineeseen, äh, niin samoista asioistahan tässä puhutaan. Itse olen sitä mieltä, että tärkein kysymys liittyy siihen, että mitä tapahtuu kaikkien näiden kompromissien jälkeen, mikä on menettelyä, josta parhaiten kansalaiset hyötyvät, josta saadaan paras lisäarvo ja paras investointituki. Minua henkilökohtaisesti tässä nyt ei askarruta se, mitkä summat linkittyvät kohesiopolitiikalle, mitkä sitten esimerkiksi liikenteeseen, mutta olen kiinnostunut siitä, että todella saadaan tuloksia aikaan. Jotain suoritetaan myöskin. Eli ei kannata mitään naurettavaa kiistelyä käydä siitä, miten asiat leimataan. Olennaista ja tärkeää on se, että kyse on hankkeista, jotka hyödyttävät ihmisiä ja näihin Näihin pyritään myös tarkistuksilla 20 miljardia siksi, että asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Connecting Europe-väline on tuonut sen lisäarvon, jota Eurooppa tarvitsee. Ja jos nyt pelkästään katsotaan kohesiorahastoa, niin Eurooppa ei kykene Eh, esimerkiksi näihin käytäviin eh, panostamaan. Kansallisin eh, varoinhan niitä nyt rahoitetaan olen Euroopan myönteinen ja haluan investoida Euroopan käytäviin, en pelkästään kansallisiin hankkeisiin. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Bulgariassa tarvitaan todella paljon infrastruktuuriinvestointeja. investointeja Haluatteko, että Eurooppa auttaa maatanne tässä asiassa Euroopan välinen kautta vai toivotteko, että Kiina tulee kuvan mukaan ja Kiina hoitaa investoinnit? Itse pitäisin eurooppalaista lähestymistapaa ilman muuta toivottavampana. Kiitos. Co-rapporteurs, Mrs. Kiitos yhteisesittelijöiden reaktiot, Krell. Yes. No on tämä nyt vähän kummallista. Eh, jos te nyt palatte eh, kysymykseen siitä, että mikä kohesiorahasto on, niin muistuttaisin, että kohesiorahasto perustettiin eh, valuuttaunionin perustamisaikoina niin, että heikoimmatkin jäsenvaltiot saisivat mahdollisuuden suurten infrastruktuuri- ja ympäristöhankkeiden toteuttamiseen. Ja juuri tästä syystä, koska juuri nämä maat ovat saaneet aikaan huomattavaa edistystä, niin komission kohesiorahastoehdotusta on leikattu 45 prosentilla. Verkko Eurooppa on hyvä kyllä, mutta ei selity kohesio mitenkään, vain infrastruktuurin arvonlisä on tietenkin fantastinen, koska verkkojen Eurooppa yhdistää alueita toisiinsa, mutta kyllähän te nyt erinomaisen hyvin tiedätte, että alusta alkaen on käyty Mm, kilpailua verkkojen Eurooppa-hankkeen äh, mm, äh, eri osahankkeiden välillä että kun ajatellaan, kyllä me nyt tiedämme, ketkä siellä eniten jarruttelevat. Kohesiopolitiikka on toinen juttu, se on eri asia. Kohesiopolitiikka, joka on sopimukseen ankkuroitu, huolehtii siitä, että alueet alueet vähitellen ja pitkä aikahan tähän menee taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti lähenevät toisiaan. Eli kyse on toisenlaisesta eurooppalaisesta lisäarvosta kuin verkkojen Eurooppa-hanke, mutta kyllä kyse on eurooppalaisesta lisäarvosta tässäkin. Ja mielestäni ei nyt tule pelata jompaa kumpaa näistä toistaan vasten, toista vasten, vastaan. Tosiasiahan se on, että menoja tai oikeastaan tehtäviä EUlla on entistä enemmän enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, mutta ää, rahaa ei yhtä lailla enempää. Jos rahoitusta olisi parlamentin ehdot saavuttamaan määrä, niin ei meidän tarvitsisi tätä keskustelua edes käydä. Molemmat ohjelmat, verkkojen Eurooppa ja muuten myös horisontti ja monet muutkin hankkeet sekä kohesiopolitiikka saisivat kaikki eh, tarpeellisen rahoituksensa eikä eh, niiden tarvitsisi taistella eh, samoista rahoista keskenään. Me tässä sitten syyttelemme toinen toista että sinä et tee kylliksi Euroopan puolesta ja sinä et tee kylliksi Euroopan puolesta. Ja täällä regivaliokunnassa meillä on erityinen vastuu juuri kohesiopolitiikasta. Ja tietenkin Bulgaria voi maana, jonka kaikki alueet eivät vielä ole niin kehittyneitä, eh, nauttia niin kohesirahaston kuin aluerahastonkin raho- rahoituksesta infrastruktuuriin eh, niin vahvistamiseksi miksi sitten vain verkkojen Eurooppa-rahat. Ja kaikkein eniten eurooppalaista lisäarvoa syntyy, kun kurotaan umpeen näitä jäsenvaltioiden välisiä kuiluja. Ja juuri verkkojen Euroopan kauttahan tässä ei onnistuta, koska valitettavasti eh, jäsenvaltioiden kansallismielisyys tässä aina sitten eh, tulee väliin. Joten äh, nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltiot äh, avaavat näitä pullonkauloja, rajat ylittävää pullonkauloja. Ei tässä edes pelkästään rahasta ole kyse. Äh, vuosiahan tässä on mennyt. Voin muistaa vaikkapa Espanjan ja Ranskan raja-alueen hankkeita. Ei kyse rahan puutteesta ollut. Mikseivät nämä hankkeet edistyneet? Eli katson, että nyt meidän eh, ei tule lähteä syyttelyn tielle, sinä olet parempi, minä olen parempi, minun ideani on parempi. Ei se, ei se oikein toimi. Eiköhän kannattaisi ajatella kaikkien yhdessä ja kokonaisvaltaisesti. Kiitos. Thank you very much. It is very difficult for me to... Kiitos. Minun on vaikea tässä puhua puheenjohtajan roolissa ja minä olen myös varjoesittelijä. Bulgaria mainittiin täällä monta kertaa. Kiitos siitä. Harvoin Bulgaria näin usein tapetilla on. Minulla olisi lisättävää Van Miltenburgin kysymykseen, nimittäin kun puhutaan Bulgariasta, kun puhutaan inve, infrastruktuuriinvestoinneista Bulgariassa, mitkä ovat suuria, suuria tarpeita tämän maan kannalta. Bulgaria on pieni maa keskellä Balkania. Yhteydet linkit naapurimaihin ovat tärkein asia meille. Joten verkkojen Eurooppa-väline kyllä, mutta ainoastaan rajat ylittäviä hankkeita varten, jotka mahdollistaa, no sanotaanko keskikokoisia maita, kuten Bulgaria, että investoidaan osa kohesiovaroista rajat ylittäviin yhteyksiin naapurimaiden kanssa. Kyllä minä näen tässä mahdollisuuksia kompromisseille ihan myös Bulgarian tilanteessa. Albrecht, olkaa hyvä. I love the debate because this is we are from Keskustelu on mielenkiintoinen, koska tässä ihan perusasioiden äärelle päästään. No, jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että tässä puhutaan kohesiopolitiikasta, niin tottahan se on. Kaikki EUn politiikathan ovat kohesiopolitiikkaa, ihan kaikki. Ei Euroopan kohesion kohesiopolitiikkaa tarvita. Ja Alankomaiden hallitus ei näin ollen halua Alankomaihin lainkaan kohesiopolitiikkaa, kuten hyvin tiedätte. Tapasin suurlähettilänne ja hän totesi, että Alankomaita kohesiopolitiikka ei kiinnosta lainkaan. Mutta miksi? Miksi? Siksi, että kyse on välineestä, instrumenteista, jota tulisi hyödyntää heikompien eduksi. Mutta paikalliset hallitukset Hollannissa ovat eri mieltä, koska ne kyllä tietävät, että tällä rahalla on vipuvaikutusta, eli pienet summat Euroopassa saattavat sitten johtaa isompiin investointeihin. Olin pormestarina aikoinaan, kun kohesiorahastosta puhuttiin ja tuolloin keskusteltiin Maastrichtin sopimuksesta ja kohesiorahastoista. Ja kohesiorahastohan perustettiin alun perin siksi, että haluttiin heikompia maita auttaa valmistumaan tai valmistautumaan euron tuloon, eli infrastruktuurihankkeet eh, luotiin nimenomaan siksi, että maat olisi saatu eurokuntoisiksi. Ja tässä nimenomaan rajana oli alle 90 prosenttia keskiarvosta mutta kohesiopolitiikka sinällään ei liity pelkästään rahaan. Kannattaa muistaa, että se liittyy metodeihin ja Grell hyvin tästä puhuikin. Eli yhteinen hallinnointi, sitä on kohesio yhteisvastuuta, sitä se on myöskin, ja hyvää hallinnointitapaa ja sitä, kuinka asioista suunnitelmat tehdään. Tämä kaikki on kohesiopolitiikkaa. Ja kysymys kuuluu, voidaanko kaikki asiat hoitaa Brysselistä käsin? Vastaus on kyllä, kyllä. Onko mahdollista äh, keskittää. Kyllä, asiat nopeutuvat, mutta eh, tähän ei kuitenkaan varmasti päästä, koska tässä puhutaan jaetusta vastuusta ja jaetusta hallinnoinnista, eli siitä, että kotitehtävät tehdään kotona. Kun komission jäsen Kallas esitti, että varoja kohesiorahastossa siirrettäisiin SEVin, joka siis alun perin perustettiin eh, juuri raja-alueita varten. Ja Viktor Postinaaru, joka toimi kohesiorahasto esittelijänä, eh, totesi, että tai herra Kalas totesi, että tämä oli ainoastaan väliaikaistoimenpide, eikä tähän mentäisi koskaan uudelleen enää siksi, että tässä oli tietyt eh, aikataululliset syyt. Me muistanemme tämän keskustelun. Miksi siis komissio ei alun perinkin eh, laittanut varoja tähän Eurooppa-välineeseen? Miksi ehdotettiin käyttää kansallista kuorta ja sitten siirtää ne sieltä eihän tämä loogiselta vaikuta. Se on myöskin sopimusten vastaista. Ei kyse ole siitä, että mikä haluaisi antaa varoja, vaan tällöin tulee politiikkaa muuttaa. Jos kohesiosta otetaan varoja ja siirretään ne SEFin, niin siirrytään yhdestä politiikan alasta toiseen, yhdestä metodista toisen metodin käyttöön. Sinällään siinä ei ole mitään väärää, mutta tämä olisi ollut mahdollista hoitaa aikaisemminkin. Jos nyt sanotaan täällä, että vähemmän kohesio, niin No miksi ehdotettiin sitten siirtää kansalliseen eh, vuoden eh, <laughs> siksi, että halutaan raivostuttaa hallituksia? Eli jo ajatuksen tasolla tämä on ihan vääränlainen. Eli eh, ei tässä kyse ole siitä, että halutaan hajottaa eh, kohesiopolitiikkaa. Totta kai kohesiosta voidaan ottaa ja siirtää eh, muihin välineisiin ja rahastoisiin. No, tämä ehkä hoituu sitten Brysselistä käsin nopeammin, mutta okei, lähdetään sitten hajottamaan, jos halutaan. Minä en tätä kyllä tue, sillä jo määritelmän mukaisesti alokehitysrahasto pohjautuu jaettuun vastuuseen ja jaettuun hallintotapaan. Ja jos nyt siirretään verkkojen Eurooppa-välineeseen, niin se olisi ihan hyödytöntä. Varat vain hukkaatuisivat, jos näin menetellään. Ajatuksena ähm, tätä voidaan pitää hyvänä, mutta minä en näin ajattele. Jotkut totesivat, että mm, otetaan sitten verkkojen Euroopasta ja siirretään vaikka EAKR. Se olisi ihan yhtä äh, luova tapa ajatella kuin tämä ensimmäinenkin. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että nyt keskustelua käymme tässä regivaliokunnassa ja regivaliokuntahan nimenomaan ajaa yhteisen hallinnoinnin tapaa, eli emme voi millään muulla tavalla asiaa tarkastella, koska silloin enää kyse ei olisi lainkaan aluepolitiikasta. Kiitos. Thank you, Mr. Zeller. Kiitos, Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Joskus on tosiaan ihan hyvä kertoa myös siitä, mitä muissa valiokunnissa on käynnissä. Talousarvion valvontavaliokunnassa tällä hetkellä on käsitteillä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka valaisee sitä, miten jäsenvaltiot varoja, jotka oli varattu kohesiopolitiikassa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen vahvistamiseksi, miten niitä on käytetty. Tämä tapahtui sitten niiden hakemusten pohjalta ja osuuksien pohjalta, joita jäsenvaltiot olivat esittäneet. Kuitenkin nyt sitten se, mikä, olisikin, mikä olisi pitänyt huolehtia rajat ylittävästä liikenteestä, niin onkin käytetty maan sisäisten verkkojen vahvistamiseksi ja 15-20 kilometriä ennen äh, valtion rajaa äh, loppui rakennustyö kuin seinään. Onko tämä nyt sitten sitä eurooppalaista ajattelua, eli äh, jäsenvaltioiden sisäisiä liikenneyhteyksiä vahvistetaan, onpa kyse sitten vaikkapa yksittäistä rautatieyhtiöstä tai muusta, mutta ei tämä kyllä sen ajatuksen mukainen ole, että että meillä pitäisi olla Euroopan laajuisia verkkoja ja Euroopan kansalaisten tulisi voida eurooppalaisten verkkojen kautta siirtyä helpommin ja nopeammin maasta toiseen. Siksi varoitan siitä, että kohesiovaroja käytettäisiin yksittäisten pienten rahastojen kautta ja että rahat menisivät jäsenvaltioiden käsiin ja itse asiallinen kohesion luominen, nimittäin äh, yhtenäisyyden luominen unohtuukin siinä sitten matkan varrella ihan niin kuin Jan sanoi. Kiitos. Mr. Novakov. Kiitos, Novakov. For you, but I would like to say... Kiitos. Tämä keskustelu puuttui pitkään. Tämä on upea keskustelu, eräs parhaista, mitä valiokunnassa on järjestetty, ja nautin siitä. Pahoittelut, että äh, en ollut läsnä tässä vielä mielenkiintoisemmassa osiossa. Bulgari menettiin niin monta kertaa, että tunsin oloni kotoisaksi, mutta hän, hänellä on päällä tämä Bulgarian puheenjohtajuuskauden solmi, joten tunnen oloni silti kotoisaksi. Van Miltenburg puhui, että hän on Euroopan mielinen, hän on romania, bulgaria, tsekkimielinen – meppi ja se on upea avaus meidän keskustelulla. Ja hän varmasti tietää, että netto saaja, netto maksaja teoria on vanhentunut. Me olemme kaikki varmasti suuria hyötyjiä. Olbrichtin ehdotuksesta kyllä sosiaalirahastosta voidaan siirtää verkkojen Eurooppaan – EAKRsta voidaan siirtää varoja tai vaikkapa kalastusrahastosta voidaan siirtää verkkojen Eurooppaan, mutta tämä on loputon sua. Meidän ei pidä tähän suuntaan lähteä. Kohesiopolitiikan loppuminen tai kohesiorahastojen loppuminen tarkoittaisi, että se tapa, jolla EU integroi jäsenvaltioita, loppuisi – ja sanonko näin, että kiinalaisten investoinnit olisivat pienin huolemme siinä vaiheessa, mikäli integraatio loppuu, mutta varmasti te ymmärrätte, eihän tämä koskaan niin yksinkertaista ole. 70 prosenttia kaikesta, jota investoidaan, niin palaa nettomaksajille, jotka loppujen lopuksi aivan aluksi rahoittivat tätä. Mutta olen varma, että ennen pitkää saamme aikaan hyvän tasapainoisen kompromissin. Mutta kiitän, että nyt kävimme tässä vaiheessa tämän keskustelun. Thank you, thank you very much all of you. It... Kiitos, kiitos kaikille. Tämä oli hyödyllinen keskustelu. Olen varma, että yhteisesittelijät arvostivat kommenttejamme. Odotan innolla varjoesittelijöiden kokousta, odotan innolla keskustelua. odotan innolla kompromissien laatimista ja varmasti käytämme ajan viisaasti tammikuuhun, tammikuun puolivälin asti. Tämä oli esityslistamme viimeinen kohta. Aluekehitysvaliokunnassa jatkamme huomenna kello yhdeksän. Koordinaattoreiden kokouksen olisi määrä alkaa varttia vaille kuusi. Voimmeko aloittaa heti? Voimme aloittaa välittömästi. Sopiiko tämän koordinaattoreille? Kiitos oikein paljon. Jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Ja pyydän, että komission ja komission ja muut, jotka eivät tähän kokoukseen osallistu, niin pyydän teitä poistumaan salista. Kiitos.